Uh, well, good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Alkaa tämä julkinen kokous tänä aamuna ja kuka sitten kuunteleekin meitä netissä, niin erityisesti tämän aamupäivän kahden teeman osalta ammattipätevyyden tunnustamisesta ja toisaalta sisämarkkinoiden nykytilanteesta, jossa kuulemme sisämarkkinoiden hallinnoinnista Andreas Schwabin esityksen. Sen kummemmitta puheitta annankin puheenvuoron esittelijällemme tässä hyvin tärkeässä asiassa, joka koskee ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin hallinnosta yhteistyössä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetusta annetun asetuksen muuttamisesta. Tässä on koko joukko tarkistuksia ja tässä keskustellaan myös siitä, millä tavalla edetään kohti tammikuun äänestystä kompromissitarkistuksista. Komissio äh, Richard-komissiosta ei nyt näy täällä, mutta hänen tiiminsä on kyllä paikalla. Ilmeisesti olettekin enemmänkin kuuntelemassa kuin, os, kuin osallistumassa keskusteluun. Kaikki varjoesittelijät ovat paikalla. Leo Grip ja Turunen ja Clarkin ovat paikkana ja ehkä hän, Händel toimii Guen varjoesittelijän täällä. Ja annankin nyt puhe, puheenvuoron äh, edustajalle Veniolle, joka päivittää tilanteen. sen jälkeen varjoesittelijät puhuvat ja sitten katsotaan, millä tavalla pääsemme eteenpäin. Bernadette, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Viime keskustelun jälkeen valiokunnassa kolme viikkoa sitten varjoesittelijöiden kanssa aloitimme aikataulun määrittelemisen. Ja tätähän pyydettiin. Ja haluaisin todella kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä ja heidän avustajiaan ja henkilökuntaa kuntaansa, koska me olemme tehneet erittäin rakentavaa objektiivista yhteistyötä ja tämä on hyvä asia. Olemme valinneet äh, säännöllisten valmistelevien kokousten tien. Mukana on aina henkilökuntaa ja varjoesittelijät niin, että voitaisiin mahdollisimman tehokkaalla tavalla varjoesittelijöiden kokouksessa toimia. Tänä päivänä voin puhua varsin lyhykäisesti, koska jotkut äh, parlamentin jäsenet eivät voineet äh, puhua viime valiokunnan kokouksessa. Se oli hieman turhauttavaa toisin esille joitakin seikkoja, joissa olemme hyvin lähellä kompromisseja. Me haluamme kaikki hyvin tiukasti pitää kiinni tästä ö, osittaisesta markkinoille pääsystä. Ja tässä, tässä on kyse määräävistä julkisen edun syistä, vaatimuksista – tätä osittaista markkinasta, markkinoille ei voida pyytää kuin siinä vaiheessa, kun ammatillinen pätevyys, sen tunnustus on kielletty. Sitten tämä ammatillinen kortti. No me olemme kaikki sitä mieltä, että tässä pitäisi nyt siirtää tätä käyttöönottoa, mutta ei liiaksi. Ja tietysti täytyy mukana olla myös takuu näistä aikarajoista kiinni pitämisestä. Me olemme myös lähellä yhteisymmärrästä ajatellen määritelmää harjoittelujaksoista, mitä ne tarkoittavat direktiivin puitteissa. Tämä on tärkeä asia monille nuorille, jotka lähtevät harjoitteluun olemme myös merkittävästi edistyneet tässä hälytysmekanismissa. Me yritämme mahdollisuuksiemme mukaan ottaa huomioon eri kansalliset eh, erityispiirteet ja eroavaisuudet. Oli kyse sitten rajoituksista tai kiellosta eh, toimia määräaikaisesti tai pysyvästi tietyissä jäsenmaissa. Sitten näistä kielikokeista. Me olemme tietysti tutkineet tässä kulukysymystä ja vielä käydään tässä keskustelua, mutta varmaankaan ongelmia ei tule yhteisymmärryksen löytämiseksi ajatellen näitä monikielisten maiden erityistilannetta. Ajatellaan tässä nyt vaikka Belgiaa, Flamia ja Ranskaa, Kataloniaa, katalonin kieltä ja Espanjaa. Ja varmaan me tästä löydämme nyt jonkinlaisen yhteisymmärryksen ja tasapainon Meillä on myös tarkoituksena laajentaa tässä näitä, tätä työtämme muihin tärkeisiin aiheisiin, mutta jos mahdollista, niin kohta kohdalta ja tästä iltapäivästä lähtien sektoriaalisen sektoriaalisiin ammatteihin. Tiettyjen ammattiryhmien kanssa on tiettyjä ongelmia, mutta meidän varmastikin me pääsemme nyt tässä tulokseen. Ja niin minä haluaisin vielä korostaa sitä, että tänä päivänä henkilökohtaisesti minä en tuo esille tässä vaiheessa sairaanhoitajakysymystä. Eihän tämä estä sitä, että te toisitte asian esille. Mutta tämä keskustelu täytyy, sitä täytyy hieman rauhoitella neuvosto Kyproksen puheenjohtajuuskaudella ja tulevalla Irlannin puheenjohtajuuskaudella. Olen tavannut heidän edustajansa he ovat erittäin ö, ö, motivoituneita tämän tärkeän asian osalta. Tässä on käyty keskusteluja neuvoston työryhmän kanssa. Minä olen jatkuvassa yhteydessä heihin, heihin samoin kuin komissioon. Ja tämä mielestäni on tärkeää. Mehän aina komissio ja neuvoston kanssa keskustelemme mahdollisista ammattipätyvyysluetteloista, luetteloista, jotka tällä hetkellä eivät ole tyydyttäviä. Minä uskon, että tässä nyt rinnakkaisedistystä saavutetaan ja me voimme nyt väliaikaisesti jättää tämän kysymyksen syrjään, jotta voidaan tämän direktiivin muihin ongelmiin puuttua hyvin pikaisestihan me tietysti keskustelemme myös tästä, mutta tänä päivänä en halua tässä asioiden tilassa puuttua siihen, koska tässä täytyy vielä tekstiä muokkailla ja meillä on monia jäsenvaltioita, joilla on menossa harmonisointi parempaan suuntaan. On jäsenvaltioita, joissa on ongelmia. Me tutkimme kaikkia mahdollisuuksia niin, että löydetään tyydyttäviä kompromisseja ja minä eritoten pidän tätä erittäin tärkeänä Minulle kaikista tärkeimpiä ovat ammatti-ihmiset, tässä nimenomaan sairaanhoitajat, koska tämä on yksi kaikista liikkuvimmista ammattiryhmistä. Me Mehän keskustelemme juuri tästä liikkuvuudesta. Notaarien liikkuvuus on aivan minimaalista. Ei se tarkoita sitä, että notaarikysymys ei pitäisi käsitellä, mutta sairaanhoitajien kohdalla on aivan päinvastainen tilanne. Kun ajatellaan taloudellista ja työllisyystilannetta joissakin jäsenvaltioissa ja esimerkiksi sairaanhoitajien puutetta, työmarkkinoilta, niin meidän ei pidä enää entisestään pahentaa tätä tilannetta. Ja näin ollen me teemme kovasti työtä myös varjoesittelyiden kanssa asian suhteen. Ja minä uskon, että me kyllä varmaankin tammikuussa voimme saada aikaiseksi tekstin, joka voi niin varmistaa ammatillisen liikkuvuuden varmuuden kuin myös luottamuksen kansalaisten keskuudessa näitä ammatinharjoittajia kohtaan you very much. Kiitoksia. Eiköhän kuulla sitten varjoja, mitä he pitävät prioriteetteina. Rouva Le Grip. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Verniota ja sanon, että olen täysin yhtä mieltä näistä laatusanoista, joita hän tuossa viljeli kuvatessaan sitä ilmapiiriä ja henkistä tilaa, jossa me teemme tätä yhteistyötä varjoesittelijöiden ja henkilökunnan avustajien kanssa. Tämä oli todella rakentavaa, ystävällismielistä yhteistyötä. Tässä vaiheessa haluaisin todeta, että minä olen pitkälti hyvin tyytyväinen siitä, millä tavalla työt ovat edistyneet. Olen tyytyväinen esittelijämme kompromissi esittelyyn tässä näistä tietystä kohdista, koska monet näistä kompromissikohdista, niissä on otettu huomioon ne kannat, joita minulla on ollut, kun olen oman ryhmäni nimissä näitä puolustanut. Meillähän on 10. tammikuuta asti aikaa jatkaa työtämme ja yrittää saada taaksemme erittäin vahva ö, enemmistö valiokunnassamme. Hyvin lyhykästi haluaisin muutamaan seikkaan puuttua ammattikortin osalta, eurooppalaisen ammattikortin osalta, aikarajat, riittävä joustavuus, ja niin edelleen. Minun mielestäni nämä kaikki asiat esittelijä toi oikein esille hyvin. Ja sitten tämä auktorisointi. No tämä aihe on varmasti erittäin hyödyllinen neuvotteluissa muiden toimielinten kanssa, mutta ennen kaikkea tämä autorisointikysymys. Äh, on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan saada jäsenvaltiot mukaan, niin että saada todellinen kompromissi ja yhteisymmärrys tästä aiheesta. Tiettyjä sopeutuksia vielä te- täytyy tehdä, jos esimerkiksi tarvitaan lisää tietoja, niin voidaan hieman siirtää aikarajaa taaemmaksi. Ja pätevyyksien tunnustaminen auktorisoinnin kautta sen ei pitäisi viivästyttää ammatin harjoittamisen aloittamista. On tärkeää sanoa myös se, että lähtöjäsenvaltion täytyy viikon sisään toimittaa nämä tiedot, pyydetyt tiedot. Viime keskustelussa, kun puhuimme ammattikortista, meillä ei ollut vielä mahdollisuus niin puhua näistä äh, avustus- ja yhteyspisteistä. Tarkistus 230, jonka kollega Arias ja 129 minulta itseltänsä näistä äh, apukeskuksista, jotka auttavat valmistelemaan tätä ammattipätevyyden tunnustamisprosessia täytyy miettiä niiden toimivaltuuksia ja niitä välineitä, joita ne tarvitsevat, jotta voivat antaa tällaisen eurooppalaisen ammattikortin. Näissä tarkistuksissa vaaditaan, että tapauksia tutkitaan tapaukselta ja niin edelleen. Ne ovat mukana tarkistuksessa ja minä olen erittäin tyytyväinen jo tehtyyn työhön näiden osalta ja siitä, millä tavalla, miten on otettu huomioon täällä, kun ajatellaan esimerkiksi tätä tärkeitä julkisen edun näkökohtia, jotka otetaan ammattipätevyyden tunnustamisessa huomioon. Toivoisin, että olisimme joissakin asioissa hieman tarkempia ja proaktiivisempia, kun ajatellaan harjoittelupaikan määrittelyä direktiivin soveltamisalan kannalta nämä harjoittelujaksot ovat mielestäni tärkeitä. Euroopan parlamentti varmasti on tästä yhtä mieltä. Toivoisin kuitenkin, että, ja olen tietoinen siitä, että nämä tarkistukset, joita olen esittänyt, ovat kenties hieman liiankin tarkkoja yksityiskohtaisia, mutta toivoisin kuitenkin, että me määrittelisimme nämä suuret linjat tässä näiden pätevyyksien osalta – harjoittelujaksoissa. Tämä on erittäin tärkeää myös nuorille kansalaisille. Meidän pitäisi siis hieman yrittää tässä tarkentaa näitä kysymyksiä, mutta joka tapauksessa ei nyt liian pitkälle pidä mennä. Sitten kielitaidot. Kielitaito. Tästähän päästiinkin jo yhteisymmärrykseen. Monet poliittisen ryhmäni jäsenet tästä oman huolenaiheensa ilmaisivatkin. Tässä vaiheessa haluaisin vielä korostaa erästä seikkaa, koska mielestäni on todellakin hyödyllistä korostaa sitä, että yksi ainut virallinen kieli riittää, jos jäsenvaltiossa on useampi virallinen kieli artikla 53 kohta 2. Siellä mainitaan nämä alueet ja minusta tämä on hieman vaarallinen kohta tässä. Sitten vielä toimittajista. Tämä on hieman hankala kohta tässä. Ja sitten vielä lopuksi kahdesta ammattikategoriasta, jotka Rova Vernio toi esille. En halua, että tässä keskustelut lähtee liikaa rullaamaan tässä. Hän toivoi hieman rauhallisuutta näihin, jotta saataisiin, saisimme työmme päätöksen, eli notaarit ja sairaanhoitajat ovat nämä kaksi ammattiryhmää. Mehän emme tässä puhu pelkästään palvelun tarjoajista. Kun puhumme notareista, Euroopan kansalaisista ja ammattiin harjoitteista, he ovat myös julkisten viranomaisten edustajia, vai ja meidän täytyy ottaa kyllä huomioon eri toteen ne erityispiirteet, joita notarin ammattiin liittyy. Muistuttaisin, että monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ei ole siviilioikeuskäsittelyä toteuttavia notaareita. Mutta esimerkiksi Kroatiassa tällainen on. Minä henkilökohtaisesti aina puolan sitä, että jätettäisiin tämä ulkopuolella notarit, jotka eivät ole direktiivin soveltamisalan sisäpuolella. Tästä olen valmis keskustelemaan esittelijän kanssa. Minä kuuntelen eri osapuolten argumentteja. Tietysti otan huomioon kaikki esitetyt tarkistukset lähtien liikkeelle oman poliittisen ryhmäni kymmenen jäsenen tarkistuksen, jotka ovat, joka menee hieman eri suuntaan, jossa on valittu tämä oikeudellinen varmuus notareille, heidän oikeudellensa, tarjota, oikeudellensa tarjota palveluja muuallakin. No, meidän työmme jatkuu varmasti hyvin rakentavalla tavalla ja hyvin realistisella tavalla. Kenties jonkinlainen tällainen standstill still ratkaisu, joka tietyissä piireissä nyt alkaa olla pinnalla, kuulostaa ihan järkevältä, mutta meidän täytyy vielä, vielä kerran tuon esille sen, että meidän täytyy varoa sitä, että ei tässä loukata ja rikota joskus hyvinkin perinteisiä, tärkeitä kansallisia perinteitä ammattiryhmiä. EPP-ryhmä on esittänyt tarkistuksen, joka on mielestäni erittäin rakentava. Se on synteesitarkistus, hyvin sovitteleva tarkistus. Tarkistus 31, se on meidän mielestämme erittäin tärkeä. Tässä on tämä kaksoisjärjestelmän periaate. Tällä hetkellä tämä on hieman sovittelussa meidän ryhmässämme emme ole vielä aivan yhtä mieltä tästä esittelijän kanssa, mutta olemme valmiita kyllä keskustelemaan ja vielä työstämään tätä lisää syvällisemmin niin, että voimme nämä pätevyysluettelut, ammattipätevyysluettelut nyt saada täydennettyä. Envi-valiokuntahan antaa tässä omaan lausuntonsa, eikä pidä piilotella sitä, että siellä suuri enemmistö on tässä sitä mieltä, että täytyy pitää kiinni sairaanhoitajien ammatillisen koulutuksen vuosimäärästä, joka menee tuolla kymmenessä vuodessa. Meidän täytyy todellakin nyt olla hyvin varovaisia, jotta ei kun otetaan huomioon erilaiset seikat, harmonisointi, turvallisuus ja niin edelleen. Meidän täytyy varoa tässä, että ei yritetä asettaa kyseenalaiseksi sitä legitimiteettiä koulutusjärjestönsä, joka jäsenvaltioissa on koulutuksen, sairaanhoitajien koulutuksen osalta. Varmasti järjestelmät ovat nuortenkin osalta hyvin päteviä. Tässä täytyy todellakin ö, ottaa huomioon näiden ö, ammatillisen koulutuksen järjestelmän legitiimisyys ja pätevyys ja meidän täytyy pitää kiinni tästä näissä teksteissä. Tässäpä minulta nyt kaikki. Minä uskon, että työmme on edennyt erittäin hyvin. Good. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tämä oli hyvin hyödyllinen näkemys teidän kannastanne ja seuraavaksi Christian Buzol. Je voudrais remercier Madame Vernier. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Verniota ja varjoesittelijöitä tästä yhteistyöstä. Kuten Rova Vernio on todennutkin, meillä on ollut joitakin tapaamisia. Meidän henkilökuntamme ja avustajamme ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja olen tyytyväinen yleisellä tasolla työmme edistymiseen. Puhun lyhykäisesti, koska minä olen jo usean otteeseen antanut näkemykseni joistakin seikoista, kuten notaareista ja kielikokeista, ja minä pidän kiinni kannasta, niin minä haluaisin keskittyä nyt kolmeen kysymykseen, jotka ovat mielestäni aivan erityislaatuisia tässä. Ensinnäkin 43 A-kohdan poistamistarkistus, jota olen ehdottanut. Minä olen keskustellut viranomaisten kanssa ja näyttää siltä, että ei enää ole tarpeen poistaa tätä artiklaa, artikkelia. Tämä liittyy kätilöihin, tämä artikkeli ja artikla. Ja näyttäisi siltä, että tässä tässä viimeiset muutokset ovat vuodelta 1982-1984 tässä on kysymys ammatinharjoittajista, jotka hyvin pian ovat jo eläkeiässä maassamme. Näin ollen minä kyllä voin vetää pois tämän oman tarkistukseni 43a. Sen sijaan pidän kiinni poistoehdotuksesta 33a siis poistotarkistus, koska sairaanhoitajien tilanne on aivan toisenlainen. Olen keskustellut tästä jo valiokunnassa ja olen toimittanut tai toimitan sairaanhoitajien tilannetta kuvaavan yksityiskohtaisen selvityksen niin, että saatte näkemyksen, mistä tässä nyt on kysymys. Ja sitten sitten vielä on tämä automaattinen tunnustusjärjestelmä, aivan kuten esittelijä toikin esille viime keskusteluissamme. On muita tarkistuksia, jotka menet saman suuntaan kuin tarkistus 75 luonnoksessa jossa yritetään rajoittaa automaattista tunnustusta, pätevyyden tunnustusta, jos henkilö ei ole harjoittanut ammattiaan tiettyn tiettyyn aikaan enää. Minun mielestäni tämä on askel taaksepäin ja tämä tulee tuomaan lisää taakkaa, kun ajatellaan todisteiden toimittamista. Jos ajatellaan, että lääkäri, joka ei ole harjoittanut ammattiaan 15 vuoteen tai kolmeen, viimeiseen kolmeen vuoteen. Ei tämä johdu siitä, että, että hän on menettänyt pätevyytensä. Hän on kenties ollut sairas, hän on ollut terveydellisiä ongelmia, eikä minun mielestäni häntä silloin pitäisi rangaista tästä. Tietysti täytyy pitää kiinni myös potilaiden turvallisuudesta, mutta suhteellisuus, suhteellisuuden tajusta myös pitää pitää kiinni tässä jatkuvan koulutuksen kautta ammatillinen pätevyys pysyy yllä. Ja tämä jatkuvan koulutuksen merkitys täytyy myös tunnustaa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy löytää myös kompromissi sairaanhoitajien kohdalla. Minä olen yhtä mieltä Rouva Vernion kanssa henkilökohtaisesti ja tarkoituksena on saada aikaiseksi jotain yhteystä, yhteistä, joka hyödyttää näitä ammatinharjoittajia. En tiedä, olisiko tämä kaksoisjärjestelmä kovin hyödyllinen, mutta minä suhtaudun avoimesti tähän, koska ymmärrän hyvän ja tuen sitä ongelmaa, joka sa- saksalaisilla sairaanhoitajilla on. Tässä vaiheessa haluaisin vielä kerran kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä keskusteluinnokkuudesta. Me olemme pahoilla niin, että minun täytyy nyt lähteä Romaniaan. Meillä on vaalit ensi viikolla, mutta minä kyllä teen edelleen kovasti työtä kanssanne, jotta saamme aikaiseksi hyvän loppuratkaisun. Kiitos. Thank you very much. I know that, um, I know that all... Tiedän, että kaikki varjot ovat tekemässä kovin paljon työtä tämän asian parissa ja arvostamme teidän panostanne ja, ja myös teidän taustanne tässä asiassa. Seuraava Turunen. Um, we are also content or happy with the overall... Me olemme myös tyytyväisiä yleiseen kehitykseen. Vihreinä olemme ottaneet käytännönläheisen lähestymistavan. Me tarvitsemme parempaa liikkuvuutta, mutta kuitenkin potilaiden ter- turvallisuus täytyy taata ja myös ammattipätevyys ja yleiset intressit. Se saattaa jossakin tapauksessa olla tärkeämpi asia kuin liikkuvuus, eli tasapaino täytyy saada aikaiseksi. Me olemme e, aika varovaisia. Me lähestymme tässä komission kantaa, olemme siihen tyytyväisiä. Tämä on aika ongelmallinen konsepti. Tuomioistuimet ovat sen ottaneet huomioon. Meidänkin täytyy rajoittaa sitä, koska tämä on erittäin ongelmallista ennen kaikkea kun puhutaan terveys- ja turvallisuuskysymys. No sitten nämä aika, rajat ja luvat. Yritin tutkia, mikä on sopivaa. No tämä nyt on aika vaikeaa eh, Euroopan unionin tasolla, mikä on sopiva aikaraja, että vastataan. Me siirrymme kahdesta kuukaudesta kahteen viikkoon komission ehdotuksessa. Tämä on valtava askel. Ja jos me kuuntelemme kansallisia viranomaisia, niin ne sanovat, että me haluamme nopeuttaa tätä, mutta ongelmana saattaa olla se, että hylkäämme enemmän, koska emme saa pidettyä kiinni aikarajoista. Meidän täytyy löytää jotain realistisempaa. Täytyy kuunnella niitä, jotka hoitavat näitä, ja tämä on tietysti myös resurssikysymys. Tämä ei ole mikään ideologinen kysymys, tämä on käytännönläheinen kysymys, eli mikä on sopivaa No, olen avoin tämän asian suhteen. Nyt puhumme kolmesta viikosta, neuvosto puhuu neljästä viikosta. Mielestäni pitäisi kuunnella niitä, jotka hoitavat näitä asioita, ettei tilanne huonone, kun aikarajat ovat liian lyhyitä. No sitten harjoittelut. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tämä lause on tänne lisätty. Me olemme siis tarkistuksen, tarkistuksen tehneet harjoittelu, joka muodostaa pakollisen osan koulutusta. Eli tämä täytyy olla pakollinen osa koulutusta, eikä se ole mikä tahansa harjoittelu jossain, koska nämä harjoittelujaksot räjähtävät käsiin ja ikään kuin tässä ei pidetä edes enää ammateista kiinni, joten tämän täytyy kyllä läheisesti siihen liittyä. Sitten EPPlle tämä laatu kysymys. Komissio on aloittanut toisen vaiheen neuvottelut, miten tähän laatu kysymykseen tulee työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä on vihreille erittäin tärkeää, että on hyvät työolosuhteet, mutta meidän täytyy säätää se jossain muualla, koska tässä direktiivissä me emme sääntele työolosuhteita, vaan säännämme sitä, että missä on oikeus harjoittaa ammattia. Ehkä tämä ei ole oikea paikka. Kyllä, minä periaatteessa puolan tätä kysymystä ja olen avoin ehdotuksille, mutta kuten sanottua, mielestäni tämä nyt ei ole oikea aika ja paikka. Eli tässä mentäisiin toisen vaiheen konsultaation yläpuolelle ikään kuin. Tämä on vaikea kysymys, työ, olosuhteet. No tietysti tämä on myös toissijaisuusperiaate kysymys. Toimivaltuuksia ei EUn tasolla ole kovin paljon, mitä työolosuhteisiin tulee. Työmarkkinaosapuolella kuitenkin täytyy olla oikeus käydä neuvottelua myös Euroopan tasolla. Tämä on tärkeä kysymys. No sitten sairaanhoitajat. Tämäkin on hankala kysymys. Äh, Haidella on tästä vahvoja mielipiteitä. Hyvää järjestelmää ei pitäisi muuttaa, ei pitäisi tuhota saksalaista järjestelmää, mutta meidän täytyy kuitenkin löytää ratkaisu, jos on olemassa kuiluja. Ja tässä pitäisi pystyä jotenkin kompensoimaan, jos on tämä 10 ja 12 vuoden hoitaja ongelma. Tässä pitäisi olla jotain kompensaatiomenetelmiä. Ehkä tämä saattaisi olla tapa ratkaista tämä ongelma. Niin sitten tämä hälytysmekanismi. Aivan lopuksi vielä me olemme tyytyväisiä tähän. Eli kun oikeus ammatin harjoittamiseen perutaan, niin tässä pitäisi olla automaattinen hälytysmekanismi muihin maihin. Ja totta kai tässä on kaikki tietosuojakysymykset ja niin edelleen, mutta tämä on erittäin tärkeää meille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten lopuksi tiedän, että herra Hendel on täällä. Rova McLaakin ensiksi. Rova McLaakin, sitten Hendel McLaughlin. Thank you, Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. No, minä olen esittänyt 57 tarkistusta tähän mietintöön, josta nyt keskustellaan. Tämä on keskusteltu aikaisemmissakin tapaamisissa, mutta olisin vielä painottanut paria keskeistä näkökohtaani. Ja sitä kehitystä, mitä on saatu kompromissitarkistuksia viilattaessa, me olemme tyytyväisiä tämän kompromissin suuntaan, mutta en ole samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi spesifioida tämä nämä kielitestit pitäisi olla vapaita. Meidän täytyy jättää jotain joustavuutta siinä suhteen, miten nämä tarkistukset tai auditoinnit tehdään jäsenvaltioissa, koska ne myös liittyvät, liittyvät myös siihen, miten, mitkä, miten ne ovat, tulevat esille kussakin jäsenvaltiossa. Meidän pitää pikemmin valvoa näitä tarkist- kielitarkistuksia ja haluaisin myös kuulla esittelijöiltä, onko tämä hoitunut riittävästi kompromissitarkistuksessa ja mitä esittelijä on mieltä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuudesta valvoa tällaisia kielikokeita. Erityisesti ja sitten näistä mekanismeista olen täysin samaa mieltä Rova Turusen kanssa siitä, että meidän täytyy saada mahdollisuus myös lykätä. Meidän täytyy panostaa äh, turvallisuuteen näissä mekanismeissa, mutta tämän, tarkoittaa sitä, että IMI toimii tässä vaiheessa, tässä lykkäysvaiheessa. Olen myös ja dokumentaatio myös erittäin tärkeä. Ja sitten äh, tästä ammattikortista, ja ehkäpä äh, esittelijä voisi ottaa huomioon tarkistusni niin kaksi 271, jossa otetaan, puhutaan tämän kortin käytöstä ja sen sääntelyistä. Komissiohan on, äh, on kannattanut vapaaehtoista eurooppalaista ammattikorttia, kun puhutaan osittaisuudesta, niin edelleenkin yritän etsiä tukea tälle konseptille kuitenkin, kun näitä, näitä kompromisseja ja kompromissitarkistuksia ehkäpä esittelijä voisi kertoa että miten tätä osittaista pääsyä voitaisiin suhteuttaa tähän koko ammattiin, vai pitäisi ratkaista tapauskohtaisesti kuitenkin tästä tällainen poikkeuslausuma pitäisi olla muun muassa terveydenhoitosektorille ja pitääkö sitä painottaa, koska on tärkeää, että me suojelemme näitä ammattilaisia. Mutta haluan painottaa, että prioriteetti on, että meidän pitää määritellä nämä säädellyt ammatit niin, ettei kohtuuttomasti jarruteta sitten pääsyä näille markkinoille jäsenvaltioille. Meidän täytyy tukea liikkuvuutta ja kasvua, ja monet jäsenvaltiot ovat nopeuttaneet menettelyjä jäsenvaltioissa, ja eikä ole jarrutettu pääsyä näihin ammatteihin. Mutta jos näin tehdään, niin siinä pitää, siinä pitää olla selkeä syy, joka, joka on julkisen edun mukaista – Katson, että meidän täytyy keskittyä. Me uskomme, että me pääsemme sopuun tässä asiassa ja että saamme tämän paketin läpi mahdollisimman pikaisesti. Ja se edellyttää sitä, että me, meidän täytyy keskittyä siihen, mistä tässä on kysymys. Siinä on kysymys tunnustamisesta. Ja me puhumme koko ajan prosessien no, nopeuttamisesta, mutta meidän täytyy keskittyä tähän, tähän ytimeen, jotta tämä prosessi on mahdollisimman suoraviivainen. Kiitos. Okay, well, I'm encouraged. No niin, minua rohkaisee se tapa, jolla kaikki varjot ovat olleet yhteistyössä kesken. Tämä tuntuu kyllä nopeuttavan prosessia. Sitten herra Hendel, joka nyt on täällä herra Gustafssonin asemesta, ja toivotan hänet toista kertaa tervetulleeksi puhumaan. Dank, Kiitos puheenjohtaja näistä ystävällisistä sanoista. Olen tässä nyt työstämässä herra Gustafssonin eh, työtä. Eh, anteeksi nyt vain, en ole tätä koko puhelinluettelua oikein voinut vielä käydä läpi. Ja olen kuitenkin työllisyysasian valiokunnassa ollut varjoesittelijänä tämän kysymyksen suhteen. No, jos en nyt laadullisesti ihan yllä teidän kompromisseihin, niin haluan kuitenkin tehdä muutaman huomion, jotka liittyvät terveydellisiin kysymyksiin ja sairaanhoitajakoulutukseen. Ensimmäinen kohta. Osittainen pääsy. No, se ei kyllä toimi terveys, terveyteen liittyvien ammattien kohdalla, eli tässä ole jotain lisäkoulutusta, jotta sitten päästään tietylle tasolle, eli henkilöt, joilla on jotain osittaista pätevyyttä. No sitten potilaiden turvallisuus on toinen kysymys. Juuri kun puhutaan äh, näistä äh, ryhmistä, niin todellakin kielellisten taitojen täytyy olla erittäin hyvät. Ja silloin kun tutkitaan kielen tasoa, niin tässä tietenkään ei nyt pitäisi syntyä mitään lisäkustannuksia, koska tässä olisi vaarana se, että se olisi este joillekin toisista jäsenvaltioista tulevilla päästä näihin työpaikoihin käsiksi. No, olen aika onneton siitä keskustelusta, jota käydään kymmenestä vai 12 vuodesta. Ja tässä on vaarana, niin kuin kollegatkin ovat tarkistuksessa huomioineet, että suhteellisen hyvä äh, ammattikoulutus sairaanhoitajien keskuudessa, niin sitä ei oteta riittävästi huomioon. Pitäisi ottaa huomioon, että Saksassa ja Itävallassa äh, on sairaanhoitajakoulutus koulutuksessa korkeampi teoreettinen taso, tuhat tuntia, muun muassa taloudellisia, poliittisia ja muita kysymyksiä. Ja kyllä näitäkin täytyy tasa-arvoisesti tarkastella sitten muiden maiden kanssa. Siellähän siis puhutaan 12 vuodesta ennen kuin on pätevä sairaanhoitaja. Ehkä pitäisi olla yhteisiä korkeita standardeja. Niin sitten ehkä ei tämä vuosimäärä enää olisi niin relevantti kysymys. Ymmärrän tässä kollega Turusen ja kollega Ryylen tarkistukset. Sitten jatkokoulutus. Me tarvitsemme todellakin yhteisiä standardeja, kun puhutaan terveydenhoitajista ja sairaanhoitajista. Eli tässä täytyisi olla sitoumus siihen, että sopeudutaan jatkuvasti muuttumiin vaatimuksiin väestörakenne muuttuu, siihen täytyy sopeutua ja totta kai täytyy myös ottaa huomioon tämän ammatin kehittyminen. Ja totta kai myös potilasturvallisuus on olennainen kysymys. Tässäpä kaikki, kiitos. Good. Well, thank you very much to... Kiitoksia kaikille varjoille. Meillä on vielä kaksi muuta puheenvuoropyyntöä ja sitten annan Ruva Verniolle loppupuheenvuoron ja sitten vahvistan aikataulu. Weiler ja Schwab seuraavaksi. Onko joku muu, joka haluaa puhua? Ei. No, Rova Weiler. No kiitoksia puheenjohtaja ennen kuin... Rova Turunen. Niin. No mutta Rova Ryyle ehkä varmaan viestittää teille näistä sairaanhoitajista sitä ennen kaksi lyhyttä kommenttia. Yksi liittyy Rova Turusen puhe, puhe, puhe, puheenvuoroon näistä harjoittelusta. Hän sanoi, että se ei oikeastaan kuulu tähän, se pitäisi säädellä toisella tavalla. Minun se, minä ymmärrän kyllä tätä, mutta minusta se nostaa kyllä kysymyksiä, joka pitää käsitellä varjojen kesken. Ellei me sitä tee, niin täytyy ellei luoda jotain tiettyä tasoa, niin silloin se ei toimi. Minä, ehkä 12-13 jäsenvaltiota saattaa tehdä näin, mutta pääsääntöisesti tulee olemaan niin, että 10 vuoden päästä keskustelemme tästä, että mitä me teemme näille äh, harjoittelijoille. Ehkäpä voisimme ottaa käyttöön jonkun vähimmäistason. En nyt tiedä miten, ei välttämättä kaikista korkeinta standardia, mutta ainakin pari standardia, jotta ylipäätäkin jotain tapahtuu ja jäsenvaltiot tekevät jotain toisekseen varoitusmekanismi. Me olemme yhtä mieltä tästä näin. Tämänkin olen ymmärtänyt. Ei ehkäpä ihan sataprosenttisesti, mutta ehkä komissio voisi, voisi lyhyesti kertoa, mikä on tilanne nyt, koska en voi kuvitella, että meillä ei ole mitään varoitusmekanismia. Kyllähän täyt, täytyyhän jotain olla hätätapauksessa, jos tällaisia juttuja tapahtuu. Ehkäpä komissio voisi sanoa, että mikä on tämän, tämän päivän tilanne, jos on, on hommissa ilman lupaa. Ja sitten nämä sairaanhoitajat. No, herra Hendel, ja minä tiedän, että itävaltalaiset ovat uh, muuttamassa sitä ilman Eurooppaa. Ellemme me pääse sopuun, niin itävaltalaiset hoitavat sen itselleen ja laittavat se 12 vuoteen. No niin, silloin Saksa olisi ainoa maa, joka ei, ei, olla, ei ole yli 10 vuotta. Ja minä kyllä tuen sitä, että esittelijä ja varjot yrittävät löytää kompromissin, mutta haluaisin myös pyyntää tässä keskustelussa, minähän juuri tulin tänne silloin, kun te puhuitte näistä asioista esittelijänä, jota en oikein ymmärrä. Ymmärrän kyllä sen, että, että te, te siteratte Envin päätöksiä, mutta, valiokunnan päätöksiä, mutta silloin täytyy olla samalla tasolla, kuin samalla tasolla täytyy äh, myös äh, siteerata työllisyysvaliokunnan lausuntoja, se ovat, ne ovat yhtä tärkeitä. Jos niitä käytetään, niin molempia. Ja kuitenkin meidän valiokuntamme on tässä se äh, tavallaan johtava valiokunta mutta me kuitenkin teemme päätöksen. ja Nämä muut valiokunnat ovat konsultoivassa asemassa. Siksi minusta on huono juttu, että siteerataan vain yhtä valiokuntaa. Ja Le Grip, se sanotte, että Sak- puhuitte, että meillä on Saksassa meillä on vuosikymmeniä, vuosisatoja vanha järjestelmä, joka on toiminut hyvin. Saksassa on koko hoito- ja terveydenhuoltoalalla useitakin muutoksia, joita on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana. Olen ollut mukana siinä työssä. Siksi minä tiedän, että muutoksia on tapahtunut. Ja näissä äh, äh, cv ja tutkinnoissa hinnoissa on monenlaisia muutoksia tapahtunut. Ei nyt ole niin, että me muutamme Brysselistä käsin, joka olisi, joka olisi toiminut sata vuotta hyvin Saksassa. Ei se näin ole. Saksan tiede, tiedenneuvosto, sanoin se viime kerralla, Saksan tiedeneuvosto teki elokuussa tällaisen ehdotuksen politiikkaa varten, että 20 prosenttia kaikista terveydenhuolto työn, terveyden, terveydenhuoltotyöntekijöistä pitäisi saada opiskelujen piiriin. On tehty muutoksia, on käyty keskustelua järjestöissä muutoksista, ja nämä muutokset, joita komissaari Farnier on ehdottanut, ne, ne eivät mitenkään poista saksalaista duaalijärjestelmää. Se olisi aika kohtalokasta, koska kyllä me saksalaiset, kyllä saksalaiset pitävät duaalijärjestelmästä, mutta ei sitä poisteta. Se, koska se vaikuttaisi terveydenhuoltojärjestelmään. Täydän, äh, pyydän, äh, pyydän miettimään vähän sanavalintaa, koska jos, jos Saksa ottaisi mitä 11 muulla maalla on, niin se ei toimi. Pitää vähän olla varovaisin, pitää tässä tulee pätevyyksiin. Täällä on tehty ehdotus, joka on oikein hyvä. Mutta ei se poista tätä muuta keskustelua 12 vuotta. Pätevyys pitäisi olla yleisesti, ei, ei mikään pelkkä visio, vaan se pitää olla tavoite se on minusta erittäin tärkeää. Saksassakaan ei ole pelkästään tarjoajia, terveydenhuoltopalvelujen eh, tarjoajia, mutta on myös sairaanhoitajajärjestöjä, jotka odottavat kovasti paljon potkua Euroopan tasolta, niin että saadaan liikettä aikaan. Siinä mielessä pyydän eh, keskustelemaan hieman asiallisemmin näistä asioista, eikä pelkästään esittelemään eh, ympäristövaliokunnan näkemyksiä. No olen varma, että tiimimme kyllä odottelee kaikkia tarkistuksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Meidän täytyy jotenkin muistaa, että me, me tähtäämme sitten lopputulemaan, että, että ihmisille, ihmisille, ihmisten taidot ovat tärkeitä sitten tämän prosessin päätteeksi. Anders Schwab, haluat, olet viimeinen puhuja. No niin, sinulla on voit valita kuinka pitkään puhut. Just join you, because if we... Niin, jos päävaihtoehtona on sitten lopputulema, niin tässä todellakin sitten puututaan koulutuskysymyksiin kansallisella tasolla. Me emme pysty saattamaan yhteen tasoja, joita ei ole helppo saattaa yhteen. Ja tämähän tässä oli se ongelma. Esittelijä on tässä ottanut esitys, esi, edistysaskeleita. Sairaanhoitajakysymys on vaikea kysymys. Tässä tarvitaan sormituntumaa. No sitten notaareihin liittyen olisi hyvä, jos löytäisimme ratkaisun, joka ottaisi parhaiten huomioon eri intressit. En nyt tässä toista enää sitä, mitä aikaisemmin sanoin. Good. You, you invited, I did say earlier the... No niin. Te pyysitte komissiota puuttumaan keskustelua, mutta varmasti nämä saamme vastaukset erikseen. Nyt annan loppupuheenvuoron Bernadettille, joka tekee yhteenvedon ja vahvistaa mahdolliset uudet asiat, joita hän ottaa mukaan. Ole hyvä. Oui, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Te sanoitte, että tässä ei pidä keskustelua keskittää sairaanhoitajiin, mutta järjestelmällisesti hän näin kuitenkin aina käy. Usean viikon ajan jo me olemme käsitelleet tätä aihetta. Tiettyjen asioiden osalta olemme edinneet nopeasti, mutta sairaanhoitajien kohdalla ongelmia aina on. Ja tässä kysymys on siitä, että tietysti parlamentin tasolla ryhmissä tehdään työtä, mutta myös komission ja neuvoston kanssa Tämä varmaan oli varjoesittely, varjoesittelyiden keskustelun, keskustelun takanakin. Tässähän tarkoituksena ei ole leimata yhtään ammattiryhmää eikä yhtään jäsenvaltiota. Nykytilanne on jo riittävän hankala niin, että ei kannata ruveta osoittelemaan syyttävällä sormella joitakin vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita. Minä pyytäisin, että tässä asiakokonaisuudessa toimisimme. Meillähän kaikilla on tavoitteena turvallisuus, laatu, luottamuksellisuus, luottamus kansalaisten keskuudessa. Ja meillä täytyy olla todella tahtoa ö, kohdata tällä tiellä näkemyksissämme. Euroopan parlamentin työn täytyy edetä yhteisellä tiellä, kun määritellään turvallisuus- ja laatukriteerejä erityisesti sairaanhoitajia ajattelen. Mutta minä pyydän, ja minun mielestäni tämä on aivan ja toivottavasti olette yhtä, olette yhtä mieltä siitä, että minä en vaadi, että erityisesti tässä Saksa täysin muuttaa järjestelmäänsä. Sen koulutusjärjestelmä on jo osoittanut pätevyytensä. Ja olen sanonut tämän Saksan edustajillekin. Ja oma maani Ranska tiettyjen ammatinharjoittajien osalta voisi koulutuksessa ottaa esimerkkiä Saksasta, mutta on maita, jotka tekevät näitä valintoja sairaanhoitajien koulutuksen ja liikkuvuuden osalta, niin tässä nyt mentäisiin yhteistä tietä. Tärkeää on se, että ei pakolla runnota asioita läpi, ei mennä liian nopeasti, koska meidän täytyy pitää mielessämme Euroopan tulevaisuus. Varjoesittelijöiden puheenvuoroista suurimmassa osassa ja EPPn äh, varjoesittelijän sanoin, mehän olemme tässä paljon edenneet ajatellen näitä avustuskeskuksia, tietokeskuksia. Tässä nyt valmistellaan tätä kokonaisuutta. Näillä keskuksilla ei vielä ole näitä riittäviä toimivaltuuksia. Tässä vaiheessa on myös erittäin tärkeää harjoittelujaksojen osalta ajatella näitä laatukriteerejä varjoesittelijöiden ensimmäisessä keskustelussa me jo olimme yhtä mieltä siitä, että tässä ei pitäisi kielikokeita varten liian laajaa regiimiä tehdä kuin virallisten kansallisten kielten osalta. On aivan totta, että tilanne on tällä hetkellä hieman hankala. Sitten notaarikysymys, palaan tähän myöhemmin, koska tästä varmasti vielä keskustellaan. Olen varma, että me löydämme helpommin yhteisymmärryksen notaareista. Kristian lähti jo tältä pois, mutta haluaisin vielä todeta, että me olemme tavanneet tässä Romanian pysyvän edustuston edustajan ja keskustelimme nimenomaan sairaanhoitajakysymyksistä, että asia kulkee oikein hyvän suuntaan. Emiliakin jo lähti pois, mutta sanoisin, että näistä... Ää, lupamenettelyssä. Tätäkin käsiteltiin jo ensimmäisessä käsittelyssä, ensimmäisessä keskustelussamme. Ja sitten näistä harjoittelujaksoista olen aivan yhtä mieltä hänen kanssansa. Meillähän on tästä tarkistus. Harjoittelu on liikkuvuuden puitteissa pakollinen vaihe ja tämän harjoittelun täytyy tietysti olla liitoksessa ammatilliseen koulutukseen. Ei mitään tällaisia sattumavaraisia harjoitteluja, jotka eivät liity ammattiin. Sitten Eman puheenvuoro. Kielikokeet ja minulle esitettiin kysymys äh, ammatinharjoittamisen mahdollisuudesta ennen tai jälkeen kielikokeen. No minusta on tärkeää, että tämä kielikoe järjestetään ennen kuin henkilö siirtyy toiseen maahan äh, työhön. Minusta on äh, vaikea ajatella, että lääkäri voisi mm, toisessa jäsenvaltiossa tehdä aloittaa työnsä ennen kuin hän on tehnyt tällaista kielikoetta. Minun mielestä tämä on aivan ilmiselvää. Sitten tämä kortti. No, tässä meillä varmasti on vielä hieman hankaluuksia asian suhteen. Tämä pilottihanke, pilottihankkeita on jo olemassa ja on jo osoitettu, että tämä toiminta olisi mahdollista. Ja jos joku ammattikunta haluaa nyt välittömästi ryhtyä käyttämään tätä, niin aina parempi. Emmehän me tarvitse näitä äärimmäisen kalliita vaikutusarviointia. Meidän voimme lähteä suoraan tähän prosessiin. Tässä on keskusteltu kansalaisten kanssa ja nuorten kanssa, jotka ovat halukkaita liikkumaan ja he haluavat mahdollisimman vikkelästi käsinsä tämän ammattikortin. Meillä on pilottihankkeet, jotka toimivat hyvin, joten ammatinharjoittajat ovat valmiita mahdollisimman nopeasti tässä etenemään. Tietysti aina pitää mielessä turvallisuus ja laatunäkökohdat. Herra Angers, Angels, mikä teidän nimenne olikaan, niin hieman tässä käydään vielä keskustelua ja selvitetään teille, missä ollaan menossa niin, että voitte päästä kelkkaan mukaan, koska tulitte keskusteluihin vasta myöhemmin. Barbaralle voin vastata, minkä takia korostin sitä, että Envi äänesti tavalla, joka hieman aiheuttaa minulle ongelmia. Täällä ei ole mitään tekemistä täällä tehtävän työn kanssa. Tämä on lausunto ja IMKON, IMKO on tässä vastuuvaliokunta. Toisessa valiokunnassa voidaan äänestää, mutta minun työni ei keskity Envi-valiokunnan äänestyksiin, vaan se on vain hieman suuntaviiva siitä, että täytyy mennä pitemmälle, jotta löydetään tyydyttävä ratkaisu. Minä tulen tietysti olemaan yhteydessä komissioon ja kiitän komissiota siitä, että siellä tehdään kovasti työtä. Haluan myös kiittää Kyprosta puheenjohtajavaltiona, joka on vienyt asioita eteenpäin. Ja kiitän Irlantia, joka vaikuttaa hyvin motivoituneelta tämän asian suhteen. Ja me pidämme aina mielessämme nämä tärkeät kriteerit, eli laadun ja turvallisuuden. Kiitos. Kiitoksia kovasti johtajuudesta tässä asiassa. 23. tammikuuta äänestämme tästä paketista ja, ja ehkäpä et välttämättä ole kaikkia asioita ratkaiseva siihen mennessä, mutta kuitenkin riittävästi. Sitten menemme viimeiseen osioon tämän päivän julkisessa istunnossa. Me olemme pikkuisen myöhässä. No niin, kuka, jos joku haluaa lähteä, niin lähtekää hitaasti, ei, hiljaisesti, jotta voisimme sitten jatkaa kaikessa rauhassa. Nyt meillä on tällainen yhdistetty eh, istunto tai asian käsittely, jossa Andreas Schwab on esittelijänä nyt screenit saadaan alas, koska me olemme kutsuneet tänne myös komission. Herra Kijanski on... Kijanski, Kiljanski, äänsinkö nimenne oikein? Hän esittelee meille sitten tällaisen vuosittain vuotuisen kasvuselvityksen sisämarkkinoiden yhdentymistä käsittelee vuosikertomuksen. Ja tämä on aika oleellista herra Schwabin mietinnön kannalta. Ensiksi keskustelemme herra Schwabin mietinnöstä – ja myös 120 tarkistuksesta, joita on, tähän on esitetty, ja se osoittaa vissiä kiinnostusta tätä asiaa kokonaisuutta kohtaan. Onko meillä tämä komission esittely, eh, presentaatio ensin, presentaatio ensin, komission presentaatio ensin. No niin, Kihjanski puhunee. Te olette keskustelleet tästä ohjausjaksosta sun muusta. Ehkä te voisitte lopettaa kello viimeistään kello 12. Se olisi hieno juttu. Sopiiko se? I'm sure it is possible to switch the lights off, yeah. Onko mahdollista kytkeä valot pois? Everything is coming up. Kaikki tapahtuu pikkuhiljaa. No niin. Herr Schwab. Ehkä tätä nyt äh, ollaan järjestämässä tätä valaistuksen himmentämistä. Saataisiinko valot täältä pois tästä näiden screenien edistä? Oikeastaan kaikki spottivalot. And then you can see the slides perfectly in the sunshine. Ja sitten äh, auringon valossa on kiva katsella näitä slideja. Joka tapauksessa haluan tarkistaa esittelijältä. Herra Kopirati ei ole paikalla. Gebhard puhuu Koferatin puolesta. Okei. Okay. Herra Vanders ei ole täällä. Rova Ruule on täällä ja Rova McClarkin on täällä. Herra Dion on täällä. Meillä on aika vahva varjoedustus paikalla. Aloitamme sitten tällä presentaatiolla. Herra Janski ja pikkuhiljaa valotkin täällä sammumaan, se helpottaa tämän esityksen järjestämistä. Olkaa hyvä. Could I please ask for... Pyytäisin hiljaisuutta, ellei se haittaa ketään. Oui. Okay. Right. Off you go. So I'll try to cover in 15 minutes. Um... No, yritän nyt sitten 15 minuutissa kattaa tämän raportoinnin sisämarkkinoiden tilanteesta. Ja nyt kun aikaa on vähän, niin puhun aivan lyhyesti, puhun lyhyesti tästä sisällöstä ja rakenteesta ja eräistä painopisteistä. Minä saman tien motivaatioon. Saat kysynyt, että miksi nyt taas puhutaan samasta asiasta mutta meistä erityisesti vuosittaisessa kasvuselvityksessä ja talouden ohjausjaksossa meistä tämä oli tarpeellista myös ottaa tämä sisämarkkinoiden ulottuvuus esiin, koska me kyllä ymmärrämme silloin, kun me puhumme näistä yhteistä linjoista, että meillä on kuitenkin vissejä eroja jäsenvaltioiden kesken ja sitten Euroopan ohjausprosessissa on, se on tarkoituksellisesti rakennettu niin, että, että ikään kuin keskitytään yksittäisiin jäsenvaltioihin ja otetaan sitten esille sellaiset rajoitukset, jotka haittavat vapaata liikkuvuutta ja siitä syystä me halusimme saada tällaisen erityisen paikan sisämarkkinoille tässä prosessissa. <clears throat> Tämä tehtiin myös siitä syystä, että että nyt on syytä keskittyä erityisiin rajoituksiin, joita vallitsee sisämarkkinoilla. Me olemme, tiedämme kaikki kyllä me talouden kasvuun liittyvät tekijät. Nyt mennään tapaus kerrallaan eteenpäin, millä tavalla voidaan sitten kohentaa markkinoita jäsenvaltioissa. Meidän täytyy priorisoida. No niin, motivaatio tälle raportilla, raportille. No, tämähän on synkronoitu Euroopan talouden ohjausjakson syklin kanssa. Niin kuin tiedät itsekin, Täällä on OGSn julkistaminen ja sitten keskustelu neuvostossa ja, ja parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa ja sitten hyväksytään kansalliset uudistusohjelmat ja sitten on toinen konsultaatiovaihe, jonka on tarkoitus sitten tuoda maakohtaiset suositukset. Ja tässä yhteydessä Raportti, joka hyväksyttiin eilen, on jo korostanut vuonna 2012 sitten kun Euroopan neuvosto kehotti komissiota tekemään vuosittaisia raportteja. Tämä on nyt ensimmäinen versio, mutta tämä tulee toistumaan vuosittain, tämä, tämä tyyppinen raportointi. Ja me olemme myös vuonna 2012 tiedonanta tästä kasvusta, hallinnosta on yksi pohja tälle, tälle raportille. Sitten tämän raportin rakenteesta se on aika, aika tiivis. Tämä on vuosittainen selvitys, se täytyy keskittyä itse asiaan. Siinä on kaksi peruskappaletta. Yksi on se, joka käsittelee on tällainen, tarkistetaan mikä on integraation tilanne, mikä on integraation tilanne näiden neljän vapauden valossa – ja sitten me keskitymme prioriteetteihin, jotka ainakin tänä vuonna on, ovat palvelut, energia, kuljetus ja digitaalimarkkinat. Ja sitten tapauskohtaisesti, niin kuin myöhemmin tulette näkymään, näkemään, me identifioimme nämä esteet jäsenvaltioiden tasolla. No ihan muutama esimerkki siitä, mitä tarkoitan tällä horisontaalisella analyysillä – me tarkastelemme dataa palveluista, pääomasta ja, ja työvoimasta ja niiden liikkuvuudesta. Me olemme avanneet integraation e, eteenpäin menoa tässä vasemmalla, vasemmassa kuvassa. Tässä on, lähdetään liikkeestä 1999, nyt on tavaroita enemmän liikkeellä EU-ssa. Se kehitys on hidasta, mutta varmaa. Tietenkin tässä pudotus tapahtui 2009 finanssikriisin yhteydessä. Ja voidaan myös nähdä, että oikeanpuoleisessa kaaviossa, että me näytämme ää, äh, faster. integroidumme nopeammin kolmansien maiden kanssa EUn ulkopuolella kuin EUn sisällä, joka ei välttämättä ole huono juttu, mutta se on, että esimerkiksi tavaroiden kauppa on, on tota, vähenemässä nopeammin EUn sisällä kuin EUn ulkopuolella. Se on sinänsä toi tavaroista. Palveluita voidaan tarkkailla eri tavalla, mutta tässä on tällainen yleinen palvelumarkkinoiden integroituminen on, on vakiintunut. Maakohtaisesti voidaan havaita, että tässä katsotaan esimerkiksi, e, e, e, esimerkiksi toisen jäsenvaltion omistamien yritysten osuus. Ja tässä nähdään, kuinka paljon palvelut ovat edenneet. Tämä on tietenkin hyvin maakohtaisesti spesifi tilanne. Ja sitten me pyrimme selvittämään maakohtaiset erot tässä suhteessa. Totta kai olemme kiinnostuneita tavaroiden ja palveluiden vertailemisesta – koska palveluiden äh, liikkuvuus ei ole niin, niin äh, äh, integroitunut tavara, koska palvelut eivät ole samalla tavalla kaupattavissa. Mutta tässä on tällainen hintakorrelaatio, ja tämä on ainakin trendinomaisesti voidaan todeta, että tässä on vissi korrelaatio. Ainakin tietyissä jäsenvaltiossa nähdään, että ero palveluiden hinnan ja välillä sisämaa kotima- sisämarkkinoilla ulkomailla on kasvamassa, vaikkakin on sellaisia palveluja, joiden hintakehitys ei ole sama kuin tavaroiden hintakehitys. Ja tässä myös nähdään maakohtainen vertailu. Kiinnostavaa on myös se, että mitä enemmän mitä integroitumpi esimerkiksi palvelut, tavarat, pääoma ja työvoima liikkuvuudelta on, niin mitä integroidumpi tämä asetelma on sitä sitä integroidumpia ovat myös kuluttajat. Että, että kuluttajien myös käsitys siitä, millä tavalla tuotemarkkinat pärjäävät. Tälläkin on visit normatiiviset vaikutukset. Tämä on se horisontaalinen tavallaan johdantoosa tästä raportista. Eli tarkistetaan tai katsotaan, selvitetään, mikä on integraation taso näiden neljän vapauden valossa sitten siirrymme eh, spesifimpiin sektoreihin. Siellä me keskitymme tiettyihin asioihin, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä prioriteettiasioita. Ensin aloitan palveluista, koska se on minun sisämarkkinapääosastani heiniä. Ja tästä me otamme vissejä vapaa-liikkuvuuden esteitä esille. Emme katso tietenkään kaikkia, mutta otamme esille esimerkiksi Esimerkiksi viimeinen, viimeinen tämä talous, taloudellisen tarveen selvittäminen, että jossakin jäsenvaltiossa haluaa avata vähittäiskauppaliikkeen, niin ensin täytyy tsekata, onko tällaista tarvetta tällaiselle kaupalla, joka meidän mielestä on kohtuuton rajoitus. Sitten, jos mennään näitä avainkohtia läpi, prioriteetteja on esimerkiksi se, että pitäisi poistaa tällaiset tarvetestit. Se on yksi esimerkki. On muitakin esimerkkejä, kun ajatellaan pääomistajuuden ja rakenteen muodostamia esteitä yritystoiminnalle, sanotaan esimerkiksi rakennusteollisuus ja matkailu. Esimerkiksi tuorein tutkimus on esit- todennut, että nämä rakennusala ja matkailuala oikeastaan antavat eniten potkua talouskasvulle ja BKT eteenpäin menolle sitten mennäänpäs nopeasti seuraavalle sektorille, joka on yksi prioriteetti tässä raportissa. Tässä meillä on energia ja liikenne, kuljetus. Eräät näistä asioista eivät ole suinkaan uusia teille, mutta että tota, esimerkiksi vähittäiskaupassa on vähän konvergenssia sekä kaasu- että sähkösektorilla, Tarvitaan investointeja ja myös verkkojen yhteen, yhteistoimintaa. Se taas liikenteessä ja kuljetuksessa on muutama esimerkki, että nämä palvelut ovat sirpaloituneet, sitten myös ilma, lentoliikenteen sirpaloituminen, tästäkin on keskusteltu sitten muiden pääosastojen kanssa, muun muassa energiapääosaston kanssa. Ja sitten viimeinen alue johon olemme keskittyneet, on digitaalimarkkinat. Ja tässä prioriteetit, avainkohdat, joita olemme käsitelleet, on, ovat kattavuus, laajakaistan äh, käyttömahdollisuus ja kattavuus vähemmän asutetuilla alueilla, maaseudulla siis, ja sitten tyypillinen, tyypillinen kaistan riittämättömyys, jos esimerkiksi mobiilipuolella. Sitten e-kauppa, tämä on sellainen asia, joka on usein laukaisee elpymistä liikkeelle, mutta on myös, myös rajoituksia, jossa erityisesti e-kauppa rajat tasolla ei oikein toimi – on myös yksityisyysasia, joka vaikuttaa, ja maksut, mutta totta kai sokerina pohjalla on tämä siis tuotteiden ja palvelujen toimitus ja kilpailukyvyn lisääminen esimerkiksi postisektorilla ja esimerkiksi ajatellaan niin kuin kirjevolyymin väheneminen ja tässä posti on joutunut keskittymään enemmän pakettipostiin niin me olemme nähneet tässä huomattavia eroja laadussa ja hinnassa paketti, pakettitoimituksissa. Ja joskus nämä hinnat suhteutuvat myös rajat ylittäviin toimituksiin. Jos lähdetään Hampurista Müncheniin joku paketin Saksassa, se maksaa teille joskus paljon vähemmän kuin lähettää Brysselistä Lilliin, eikä eikä tässä näköjään välimatka tai etäisyys vaikuta mitään, mutta tässä on tämä rajat ylittävä vaikutus, joka signalisoi, että tässä on kyllä sisämarkkinoiden itua tällä näillä alueilla. Jos sitten e-hankinnat, joka on myös tämähän otsakkeeseen kuuluva aloite, ja muut, kuten IC-ammattilaisten puute. Tässä on tällainen yleiskuva ja olen valmis vastaamaan nyt spesifiin kysymyksiin. Halusin vain kertoa teille lyhyesti, mitkä ovat seuraavat vaiheet. Tämä hyväksyttiin eilen yhdessä AG, siis vuosittaisen kasvututkimuksen kanssa. Tämä on vuosittainen raportti, tämä on ensimmäinen sellainen, ja se tulee toistumaan ensi vuonna varmastikin. Ja sitten niin kuin tyypillinen sykli tämän vuosittaisen kasvututkimuksen kanssa. Siitä keskustellaan parlamentin kanssa ja sitten se tulee kevään Eurooppa-neuvostoon. Se auttaa jäsenvaltioita arvioimaan omia ohjelmiaan ja sillä tavalla myötä vaikuttamaan sitten Euroopan ohjausjakson lopputulemaan, joka on tämä maakohtaiset suositukset. Tämä oli minun suustani tämä. I think it's been very good to have it so... Kiitoksia. Hyvä, että tämä tuli näin nopeasti sen jälkeen, kun se hyväksyttiin, mutta tämä on tärkeä elementti siinä, mitä Andreas Schwab on tarkastellut. Ja työllisyysvaliokunta ja talousasianvaliokuntahan tätä myös käsittelee. Niin Andreas, ehkä lyhyesti nyt voisit kertoa, missä mennään. Ja ehkä on myös ajatuksia sen suhteen, miten me voisimme sitten myös kommentoida tätä komission vuosikertomusta. Ole hyvä. Kiitoksia Malcolm, kiitoksia myös tästä esityksestä. Aja... No, meillähän nyt on vain puoli tuntia keskityn kolmeen kohtaan tähän omaan luonnokseen ja tarkistuksiin ja sitten otan kantaa tähän vuosittaisen kasvukertomukseen, jolla on tärkeä rooli ja sitten kysymys, että tuleeko tästä lainsäädäntömietintö vai ei. Mutta komission esityksen jälkeen minun täytyy kuitenkin ottaa siihenkin vielä kantaa. Se, mikä oli hyvää tässä esityksessä, että ensimmäisellä kalvolla sanotaan, että vahvistetaan yhtenäismarkkinoiden merkitystä – vuosittaisessa kasvukertomuksessa ja sitten seurataan hallinnointia. Tämä on erittäin hyvä, mutta sanon selkeästi komissiolle, että me emme tarvitse enää mitään uutta esitystä siitä, mikä ei toimi. Sen me tiedämme ja me näemme sen vuosittain yhtenäismarkkinoiden tulostaululla. Tätä kautta ei ratkaista ongelmia. Ja Sanon tämän siksi niin selkeästi, koska toisella sivulla komissio ei ole edes viitsinyt ottaa huomioon sitä työtä, mitä me olemme tehneet neljä viikkoa sitten, eli miten komission ja parlamentin työ voitaisiin yhdistää. Komissio näyttää tämän kasv- vuosittaisen kasvusuunnitelman. Ja sitten meitä ei löydy täältä taulukosta lainkaan. No, en minä nyt tällaiseksi kuvitellut meidän yhteistyötä, enkä usko, että me saamme aikaiseksi yhteismarkkinoiden hallinnointia, jos tilanne on tämä. Sitten aikataulu liittyen EU-ohjausjaksoon. Mehän olemme ryhmät ylittävästi sitä mieltä, että kesäkuussa tai heinäkuussa teemme yhtenäismarkkinat tulostaulun suhteen niin, että me ole, saamme tietää, mitä ongelmia yksittäisissä maissa on täytäntöönpanossa, mitä yhte, yhtenäismarkkinoihin tulee. Ja sitten tammikuussa saamme yhteen ehdotuksen komissiolta, mihin suuntaan tulisi kulkea sitten käsittelemme tätä tulosta olla täysistunnossa parlamentissa ja sitten todellakin kesäkuussa annetaan jäsenvaltiokohtaisia suosituksia, mitä sisämarkkinoihin tulee. Ja niiden täytyy nyt olla konkreettisempia kuin se, mitä tänään täällä on esitetty, koska todellakin monet asiat eivät toimi, mutta sen me jo tiedämme ja siitä ei enää tarvitse keskustella uudestaan. Siksi olisin erittäin tyytyväinen, jos minun mietintöni kautta nyt voitaisiin hieman konkretisoida näitä asioita. Emme tässä halua syyttää ketään, mutta haluaisimme vain katsoa, miten on täytäntöön pantu sitä, mitä on päätetty Euroopan tasolla, että tämä onnistuisi paremmin ja todellakin komissio tulee tarvitsemaan parlamenttia. Ainoastaan jos meillä on laaja hyväksyntä täytäntöön panolle, tämä täytyy olla ryhmä, rajat ylittävää, niin tätä kautta saamme myös poliittisen hyväksynnän esimerkiksi rikkomusmenettelylle, joten komission täytyisi varmasti myös pohtia tätä. Ja minä esittelen, olen tähän valmis ja olisin tyytyväinen, jos komissio voisi sanoa tästä jotain, koska alkukeskustelussa komissio ei halunnut ottaa tähän kantaa. No sitten mitä mietintöluonnoksen tulee. Kuten sanottua, tässä on 120 tarkistusta, jotka periaatteessa tukevat mietintöä Eli me haluamme tämän yhtenäismarkkinat tulostaulukon ja että se integroidaan ohjausjaksoon. Ja me haluamme myös, että täytäntöönpanoa parannetaan ja me olemme valmiita tukemaan komissiota ja yksittäisiä jäsenvaltioita, jos niillä on ongelmia joidenkin direktiivien kanssa. Ja haluamme, että jotkut jäsenvaltiot sitten todellakin parantavat täytäntöönpanoa. Mitä koferaatin tarkistuksiin tuli, hän ei valitettavasti voi olla paikalla. Olemme aika monissa kohdin yksimielisiä. Ainakin me haluamme käsitellä siten, miten tämän sisä, toisen, toista sisämarkkinapakettia tullaan käsittelemään. Ehkä meidän pitäisi ottaa yksi kappale tähän mietintöön, jossa me annamme vastauksen tähän toiseen sisämarkkinapakettiin. Tästähän me olemme yksimielisiä. Sitten se, että että onko tarkistus 55 painopistealue vai pitäisikö se jättää hieman yleisemmälle tasolle. No, jätetään se vielä avoimeksi. Mutta olen kiitollinen siitä, että herra Koferaatti on ponnistellut tämän asian eteen. Sitten kollega McClarkin, hän onkin paikalla. Hänen tarkistuksensa 107, jossa puhutaan täytäntöpön jälkeisestä arvioinnista. Eli tässä todellakin voidaan parantaa täytäntöönpanoa, jos meillä tällainen täytäntöönpanon jälkeinen analyysi olisi, koska sitten ymmärsi, ymmärtäisimme, missä ongelmia on. Ja sitten vielä tarkistus 109. Tässä on vain korjaus englanninkieliseen versioon, olette aivan oikeassa. No sitten Sitten tämä toinen tarkistus, olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Herra kollega De Jong nyt on ehdottanut joitakin poistoja. Hänhän on täällä paikalla, mutta täällä on kuitenkin joitakin väärinkäsityksiä sen suhteen, mitä tätä mietintöä tulisi käyttää. Tämä käy selvästi ilmi tarkistuksessa yksi, koska toisin kuin kollega De Jongin tarkistus sanoo, niin sisämarkkinoiden roolihan on myös, että se tukee kasvua. Jos yhtenäistetään kysymykset jäsenvaltiotasolla, niin silloinhan sisämarkkinat voivat olla kasvumoottorina. Joten näin minä tämän ymmärsin. Ehkä tästä täytyisi vielä keskustella. Mutta ehkä kollega de Jong voisi vielä selvittää, mitä hän tarkoittaa tarkistuksella 37. No totta kai täytyy olla varovainen nopeiden rikkomusmenettelyjen suhteen, mutta nythän jäsenvaltiot voivat odottaa hyvin kauan ja korjatakseen täytäntöönpano ongelmia. Ei tämäkään ole tyydyttävä ratkaisu. Kyllä me varmasti pääsemme yksimielisyyteen ja olen kiitollinen kaikista tarkistuksista ja varmasti niitä saadaan tiivistettyä. No sitten raportti, josta komissio eilen päätti, eli vuosittainen kasvukertomus. Siinä on myös mukana integraatiokertomus, joka viittaa neljään vapauteen. Ja sitten täällä on niin kutsuttuja avainkysymyksiä, joita on määritelty. Ne, on, ne ovat varmasti tärkeitä, jos nyt sitten ei joka vuosi keskitytä samoihin kysymykseen. Tässä on joitakin mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi jos on maksuviivästyksiä, niin julkiset tahot ovat edelleen ne tahot, jotka maksavat kaikkien hitaammin. No, tätä nyt on jo epäilty ja siksi tämä lausunto nyt oikein auta meitä. Me haluaisimme tietää, missä on eniten ongelmia ja mitä komissio aikoo tehdä ongelmien ratkaisemiseksi ja miten me voimme tukea komissiota tässä. Koska ei varmasti auta, että me valitamme. Me haluamme muuttaa tilannetta ja todellakin valiokunta haluaa näin toimia ryhmän rajat ylittävästi tarkasti ja ehkä komissio voisi konkreettisesti ottaa jotakin kohtia esille. No, minähän sanoin tästä esityksestä jotain, niin en nyt halua tähän integraatiokertomukseen ottaa sen enempää kantaa. Mehän annamme maakohtaisia suosituksia tai saamme ne kesäkuussa ja niiden tulisi sitten viitata tähän aivan konkreettisesti. Mutta meidän ei tulisi saada ainoastaan näitä maakohtaisia suosituksia, vaan myös äh, erittäin direktiivit, jotta me voimme sitten tarkastella, miten me haluamme puuttua näihin täytäntöönpanoprosesseihin maakohtaisesti. No sitten vielä lyhyesti itse mietintöön. Eli tässähän nyt voidaan jättää lisätarkistuksia 6.12. mennessä ne tulisi jättää. Ja tässähän mahdollisuutena pitäisi olla, että voitaisiin ottaa aivan konkreettisesti kantaa tähän kasvukertomukseen ja integraatiokertomukseen ja Voisimme siis ottaa mukaan niihin liittyviä tarkistuksia. No, valitettavasti tarkistukset voidaan jättää tässä toisessa vaiheessa vain englanniksi, koska muuten me emme pysty päättämään niistä samanaikaisesti ohjausjakson kanssa. Ja kysymys kuuluukin, että haluammeko tästä lainsäädäntömietinnön? No, suhtaudun tähän hyvin avoimesti ja hallintokin on jo poistanut kaikki esteet, jotka tämän tyyppisiin mietintöihin liittyy, mutta kysymys kuuluu, onko komissio nyt valmis ottamaan vastaan tämän haasteen? Ja sopimuksessahan sanotaan, että neuvoston tulee antaa suunta komission tulee antaa neuvostolle suuntaviivoja näiden kysymysten suhteen, mutta tästä, tätä ei kuitenkaan ole koskaan käytetty hyväksi. Tällaisia suuntaviivoja ei ole. Ja parlamenttihan voi ainoastaan ottaa kantaa näihin suuntaviivoihin, niin on aika yllättävää, että komissio ei tätä oikeusperustaa koskaan käyttänyt, mitä näihin suuntaviivoihin tulee, mutta se ei kuitenkaan olisi riittävä perusta lainsäädäntöaloite mietinnölle, ja siksi meidän täytyy katsoa, miten Artlingan 114 kautta vielä lainsäädännöllisesti me parlamenttina voisimme olla tällä mukana. Me emme halua pakottaa ketään, mutta mielestämme tämä on hyvä asia, koska hallintohan voi toimia ainoastaan, jos parlamentti laajasti sitä myös kannattaa. Ja tämän mietinnön tulisi sitä tukea. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä selvittämistä, miten nämä toimivat yhdessä kun tämähän tietenkin tämänkin mietinnön yksi rooli. Otetaan nyt muutama kommentti tässä ja sitten katsotaan lopuksi aikataulua. Roman Gekhard, kiitoksia puheenjohtaja Parahin kollega Schwab. Ensinnäkin ja pyydän anteeksi kollega Koferaatin puolesta. Hänellä on tärkeä tapaaminen Italiassa täällä, eikä, tänä, eikä hän minä taas en pystynyt hänen kanssa, häntä edustamaan täällä eilen, koska minulla oli tärkeää tapasia Saksassa. Tällainen, näinhän sinne käy. Mutta yritämme tukea kollegoitamme aina mahdollisuuksien mukaan. Erkoferaatti pyysi minua esittämään useitakin asioita, mutta minäkin aluksi kommentoisin lyhyesti tätä vuosittaista kasvuselvitystä 2013 2000. Ja minun kommenttini menevät samaan suuntaan kuin mitä äsken esititte, herra Schwab koska täytyy sanoa, minä olin pikkusen pettynyt tähän koko presentaatioon, jonka me saimme kuulla. Se on oikeastaan niitä samoja asioita kutakuinkin, mitä jo viime vuonnakin kuulimme. Ja, ja jos mitään ei ole tapahtunut tämän vuoden aikana, niin voidaan kysyä, että mitä, mitä sitten ensi vuonna, jos jälleen kuulemme samat konseptit. Silloin kyllä komission täytyisi mennä hieman pidemmälle. Ja myös arvio siitä, että että meidän pitäisi tehdä jotakin toista, muuta yhteistyössä parlamentin ja komission välillä. Siitä olen samaa mieltä ja haluaisin lau- siteerata komis, äh, lause, erään lauseen komission suuntaan, joka, on, joka pitäisi toteutua. Nimittäin eräs komission edustaja sanoi, että suurten sanojen aika on ohi. Nyt on todellakin ai, tekojen aikaan nyt täällä. Haluaisin kerranasti nähdä sen ajan. Ja kyllä tässä pitäisi jotakin tehdä, jotta nämä teot tulevat näkyviin. Kommentoin siellä toistakin lausetta, joka pikkusin hämmästytti minua, minua tämä esimerkki tästä postilaitoksesta, että paket, paketit ovat eri hintaisia. Eihän silloin ole tähän liittyy tietenkin postipalvelujen liberalisointiin. Yritykset voivat vapaasti päättää, minkälaisia hintoja ne vaativat. Muistan vielä silloin, kun posti ei ollut liberalisoitu, että posti Saksan ja Ranskan välillä oli yhtä kallis kuin Saksan sisällä tai Ranskan sisällä. Ja liberalisoinnin jälkeen hinnat ovat jälleen muuttuneet. Nythän näin on marjat. Tämä on seurausta siitä, että jossain vaiheessa tehtiin asiasta päätös. Jos te haluatte, että hinnat pysyvät samoina Euroopan unionissa, niin silloin teidän täytyy oikeastaan kiertää tämä liberalisointiruuvi toiseen suuntaan. Ne sosiaalidemokraatit eivät tietenkään vastusta sitä, <laughs> mutta en usko, että tämä on realistista, että näin voitaisiin toimia. Äh, en minäkään niin idealisti ole. Kyllä pitäisi, äh, että toinen ristiriita oli tässä esille myös, kun tässä palvelujen, äh, palvelumarkkinoiden arvioinnissa tässä sivulla 10, kaksi ensimmäistä kohtaa, siinä se sanotte, että on ongelmallista tämä kaksinkertainen sääntely ja niin poispäin ja vaihtelut jäsenmaista. No totta kai näin on, mutta samalla sopimusoikeudessa te olette te, tota, tarjoamassa tällaista tuplajärjestelmää, mutta jossakin vaiheessa pitäisi toimia johdonmukaisesti näissä asioissa, eikä sitten niin, että yhtäältä voitetaan – tällaista tuplajärjestelmää, mikä sinänsä on. Ja sen taas toisaalta sitten ollaan komissiossa tekemässä juuri samaa johonkin muualle. Minusta täällä on monta, paljon, paljonkin puhumisen tarvetta. Olen kyllä jo nyt iloinen tulevasta keskustelusta. Muilta osin olen, kuten herra Schwabkin ja herra Koferati, olen samaa mieltä siitä eh, Euroopan komission kanssa, että, että on hyvä asia, että sisämarkkinat on keskeisessä asemassa Euroopan talouden ohjausjaksossa. Se on tärkeä juttu. Tätä pitäisi vain vahvistaa voimistamalla tukea reaalitalouteen Euroopan unionissa, joka on myös tärkeä erityisesti, kun ajatellaan tätä kriisiä, joka meillä on tällä hetkellä päällä, finanssia, talouskriisiä, niin tämä on hyvin tärkeä asia. Olisi kuitenkin, ja tämä on meille sosiaalidemokraatille hyvin tärkeä juttu, ja myös sillä konferaatiolle hyvin tärkeä, että, että, äh, joka tuli esille myös tarkistuksessa Schwabin mietintöön, että ei riitä Euroopan talouden ohjausjaksolla, ellei painoteta kuluttajasuojaa ja, ja yritysten suojaa, tässä olemme aivan samaa mieltä teidän kanssanne, mutta on myös tärkeää, että tämä tehdään siinä yhteydessä, että suojataan työntekijä, kansalaisia työntekijöitä, jotka, ovat, jotka pitää saada näiden teemojen keskiöön. Rokoferati pyysi muistiossaan, jota nyt en lue tällä kokonaan, koska se kestäisi niin kovin kauan, vielä yksi painopistealue hänelle sopii, että me teemme tästä lainsäädäntöaloitteen 23 artiklan ja 114 artiklan pohjalta. Sosiaalidemokraatit pitävät tätä aivan oikeana linjauksena. Meidän pitää ottaa vahvasti sisämarkkinat mukaan Euroopan talouden ohjausjaksoon myös Eurooppa 2020 strategisen tavoitteen valossa ja sitä pitäisi vahvistaa tässä hengessä, tässä konseptissa. Ja nämä viisi sektoria, jotka ovat keskiössä, siinä pitäisi vahvemmin myös panostaa kuluttajansuojeluun ja työntekijän suojeluun ja kansalaisten oikeuksiin. Niin kuin tehän puhuitte tästä sisämarkkinasäädöksestä numero kaksi, sitä ei tarvitse enää toistaa. Me olemme teissä teidän takananne. Minusta herkoferaatio on myös kernaasti valmis jatkamaan tiivistä yhteistyötä kanssanne, jotta Euroopan komissiotakin voitaisiin auttaa näiden teidän tehtävien parantamisessa. Kiitoksia. Mm. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Luulenpa, että olemme nyt varhaisessa vaiheessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näemme tämän nämä paperit ja puhuin juuri sihteeristön edustajien kanssa, että, että jos, tuule, jos sitä, sitä tulee uusi säännöllinen raportointi, niin, niin meillähän on tietenkin lupa ja valtuus seurata sitä. Ja sitten täytyy pohtia, että mitkä ovat sitten seurantatoimet ja millä tavalla sitten saadaan lisää potkua näihin asioiden käsitt- näiden asioiden käsittelyyn. No meillä on kymmenen minuuttia kaiket ja noin varjoille – eiköhän puristeta tähän aikatauluun. Täällä on Manders, Ryyli, McClarkin ja De Jong. Ja sitten ehkä ihan pikkuinen aika tuolle komissiolle sitten myös Koratsa ja Arias. Et, ellei tämä aika teille riitä, niin, niin tulkit lähtevät sitten kesken, tai heidän työaikansa päättyessä, mutta kaksi minuuttia on kullekin ehdoton Can, can be very brief. Hyvin lyhykäisesti puheenjohtaja. Minä tuen Andreasin mietintöä. Se on mielestäni sen linjojen mukainen, josta täällä on jo puhuttu vuosia. On hyvä, että tämä on Mietintö Minä tuen sitä ja on harmi, että Kristina ei ole paikalla, koska halusin keskustella hänen kanssaan siitä, miksi hän haluaa poistaa tämän keskittymisen asetuksen käyttöön. Tämä on yksi näistä avainkysymyksistä, joista on keskusteltu. Harmi, että Kristin ole paikalla, koska mm, olisin ollut keskustella, mutta kysyn näitä seuraavalla, seuraavalla kerralla. Sitten meillä on yhteistyötä ollut komission kanssa ja 20 vuotta sisämarkkinoita, sitä juhlittiin ja sitten tiedotus tässä kuitenkin falskaa ihmiset salissa tiesivät, että siellä on juhlat, mutta <laughs> sitten verhotkin olivat kiinni. Kukaan ei muistanut viestiä tavallisille kadun ihmisille, että tässä nyt on juhlat käsissä. Meidän täytyy keskittyä heihin. Minä järjestin Hollannissa tapahtumaan, jossa juhlittiin 20-vuotista sisämarkkinataivalta. Ja Sisällä oli taas 90 ihmistä juhlimassa, mutta ulkopuolella kukaan ei tiennyt asiasta mitään. Ja tämä on kyllä outoa. Meidän täytyy todella tehdä jotain asian suhteen. Minä valitin jo tässä parlamentin tiedotustoimistolle. Siellä on suljettu rakennus, jos haluaa mennä sisään, niin turvapalvelun kautta ja henkilökorttia näyttäen. Kyllä kovin salaista nyt tässä ollaan tiedotusosaston pitäisi avata ovet ja ikkunat ja näyttää, että he ovat olemassa. Me olemme niin kovin sisäänpäin lämpeän, lämpeäviä. Me olemme ihan keskuudessamme, emmekä viesti ulospäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me olemme nyt aloittamassa EUn lopputaivalta. Tämä on harmi juttu. Niin. Perhaps, uh, perhaps you should work together with... Ehkä sinun täytyisi tehdä Roosan kanssa yhteistyötä, koska Puolassa todellakin mentiin ihmisten keskuuteen eikä kutsuttu heitä Brysseliin. No, oikeastaan halusin sanoa jotain muuta. Halusin kiittää Rouva Gebhardia ja herra Schwabia, koska tässä todellakin puututtiin ydinkysymyksiin. Ei ole paljon lisättävää. Me olemme kaikki frustroituneita sen suhteen, että komissio ei liiku. No totta kai komissio on riippuvainen myös neuvostosta, ja siksi komissio ei varmasti konkreettisemmin esitä, mikä maa ei ole tehnyt mitäkin. Ilman meidän painostusta ei tapahdu mitään tuen herra Schwabin aloitetta ja on tärkeää, että tästä tulee myös lainsäädäntömietintö. Siinäkin saat täyden tukeni. Emma, ole um, Single market is something that the Kiitoksia yhteismarkkinahallinnointi on jotain, jota ECRS on hyvin vahvasti me tuemme. Me voimme sisämarkkinoista saada paremman täytäntöönpanon ja valvonnan kautta hyödyn ja luoda työpaikkoja. Me tuemme tätä eh, luonnosta ja lainsäädäntömietintöä tässä. Kiitokset herra Schwabille. Muutamia tarkistuksia, joiden kautta voitaisiin kenties vahvistaa tätä. Ensimmäinen niistä liittyy yhtenäismarkkinatestiin. Meidän pitäisi tehdä se komission, pitäisi panna se täytäntöön eikä vain ähm, pohtia sitä. Ja tällä tavalla voidaan myös arvioida lainsäädännön tehokkuutta ja sisämarkkinoiden toimintaa. Toiseksikin komissiossa pitäisi pohtia myös sitä, että jäsenvaltioissa olisi tällainen verkosto, jonka kautta voitaisiin auttaa ähm, lainsäädännön siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä, tätä prosessia. Sitten ja jäsenvaltioiden osallistuminen, missä vaiheessa arvioinnin pitäisi tapahtua. Tähän me voimme palata myöhemmin, mutta odotan innolla tämän kaiken jatkoa. Thank you, Malcolm. Um, I can also be brief, but I, I Kiitos, Malcolm, aivan lyhyesti meidän kantamme on hieman erilainen. Mitä tavoitteisiin tulee, olemme tietysti samaa mieltä. Sisämarkkinasäännöt täytyy täytäntöön panna, tuomme näitä välineitä, mutta jos tu- tarkastelemme talouden ohjausjaksoa, niin ongelma sen suhteen, on, että siinä ei kiinnitetä huomiota sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin tämän ohjausjakson puitteissa. Me painotamme täällä nyt sisämarkkinoita. Meillä ei ole samaa järjestelmää, mitä ympäristövelvoitteisiin tulee. Ei ole myöskään tarkasteltu näitä sosiaalikysymyksiä. Ja tätä tausta vasten tämä tilanne ei ole oikein tasapainossa. Tässä vain keskitytään yhteen äh, aspektiin eikä näihin muihin lainkaan, jotka mainitsin. Sitten äh, tämä nopean rikkomusmenettelyn noht. Tämä on aivan sama asia. Mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi tällainen sisämarkkinoilla, mutta se olisi myös tärkeää äh, ympäristönäkökulmasta, jos tarkastelemme esimerkiksi ilmastonmuutosta. Kiirehän sielläkin on, joten tätä voitaisiin hieman laajentaa Mutta vielä mutta se, että äh, hoidetaan vain yhtä kysymystä, kun on kysymys horisontaalisesta kysymyksestä, äh, sympasi, sympatisoin tätä kyllä, mutta on minulla huolenaiheitakin. Kiitos. Uh, Kiitoksia kovasti. Sitten muita puheenvuoroja. Rova Koratsa ensin. Thank you, Mr. Chairman. Just to, to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä kiittää ja tukea ja, ja onnitella Andres Schwabia ja hänen mietintöjänsä. On tärkeää se on tärkeää kahdessa asiassa. Ensinnäkin tämä yhdistää enemmän tätä koko asia EUn kasvuagendaan. Ja toinen tärkeä seikka tässä on se viesti jäsenvaltioille, jonka mukaisesti nyt riittää. Meidän täytyy siirtyä puheista tekoihin, kun he neuvoston tiedonannossa sanovat, että yhteismarkkinat ovat tärkeät. No tarkastellaanpa palvelusektoria. Palvelut edustavat yli 65 prosenttia EU-BKTstä ja kokonaistyöllisyydestä Euroopan unionissa arviolta noin 2,6 prosenttia voidaan saada lisää BKT seuraavan viiden vuoden aikana, jos säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Me voimme todella käyttää tätä mietintöä lähettämään selvää viestiä jäsenvaltioille lainsäädännön siirtämisestä, sen valvonnasta, täytäntöönpanosta miten tärkeää kaikki tämä on. Ja minä todella toivon, että tuette minun näkemystäni nollatoleranssista lainsäädännön siirtämättömyydestä ja täytäntöönpanemattomuudesta. Tämä liittyy kovasti teidän eiliseen mietintöönne. Ymmärrämme kyllä palvelujen merkityksen ja teidän mietintöjenne merkityksen. Ja sitten ilmeisesti te haluatte puhua sitten taloudesta niin ikään. Eh, lo que quería era primero eh, dar la enhorabuena por... Itse asiassa ensin halusin tässä ensin onnitella tästä tehdystä työstä. Tämä oli oikein hyvää työtä. Ja me olemme täällä esitteleet kaikenlaisia mietintöjä. Meillä on ollut vaikeuksia. Me olemme puhunut ratkaisuista ja konkreettista toimista, mutta komission esittelyn jälkeen sen lisäksi, mitä täällä on jo todettu, minua, minä olen huolestunut eräästä konkreettisesta seikasta. Meidän pitää puhua konkreettisista seikoista ja konkreettisista käsitteistä, eikä erehtyä kohdassa 14 puhutaan digitaalimarkkinoista monikossa ja me olemme puoltaneet täällä yhtä yksin yhtenäistä digitaalimarkkinaa. Me emme halua monikossa puhua tästä, vaan yksikössä. Okay. Well, thank you all for being... No niin, kiitoksia, että puhuitte kaikki tiiviisti. No, kyllä, me tarvitsemme paljon enemmän aikaa tähän, koska tämä presentaatio oli sinänsä ihan sellainen, joka nosti paljon enemmän kysymyksiä kuin mihin pystyttiin vastaamaan. Ja annan vielä aivan lopuksi loppupuheenvuoron Anders Schwabelle. Ja, mutta olen huomannut, että komissio kuuntele, on kuunnellut näitä asioita, mitä me olemme täällä käsitelleet. Minusta aivan lyhyesti omasta suustani tässä pettymys tässä raportoinnissa oli, niin kuin Anders sanoi, että parlamentti on havainnut, että miten miten harva valiokunta, jolla on teke, teke, joka on tekemisissä näiden asian kanssa, on, on ollut täysin ulkona. Ei talousvaliokunta, ei, ei, ei teollisuusvaliokunta, ei liikennevaliokunta. Ai liikennevaliokunta on tullut jotain, okei. Okay. Liikennehän tuli esille aika vahvasti. Joo, joo, kyllä. Eräitä tarkistuksia sieltä on tullut. Ja myös ympäristövaliokunta on kovasti mukana näissä asioissa, mutta tämä on sellainen asia, joka meidän täytyy hoitaa myöhemmin. Ja työllisyys, se on ö, tässä, tässä ohjausjaksossa on oma työllisyysosionsa, jossa kollegat ovat olleet tiiviisti mukana. Ja meidän täytyy olla tässä yhtä lailla mukana ja meidän täytyy koordinoida tätä työtä. Tämä on osa tätä yhteistä strategiaa. Anders Schwab, jos haluat vielä loppupuheenvuoron tästä. No, Puheenjohtaja, kaksi elementtiä tässä lopuksi. Ensin sisältöön liittyen haluaisin kiittää, mitä kollegat ovat sanoneet. Ja minun täytyy sanoa selkeästi, että mielestäni sisämarkkinat ovat suuremmat kuin mitä sisämarkkinan valiokuntaan tulee. No, kuinka pitkälle hallinnoinnin suhteen pitäisi mennä, niin siitä voidaan keskustella. Mutta vaikka keskittyisimme sisämarkkinoihin, niin totta kai sosiaalisille ympäristö ympäristökysymyksillä on suuri merkitys. Entäs kun palveludirektiivi tarjoaa halvempia hintoja, mutta sitten sitä ei täytäntöönpanno, Eli täytäntöönpanohan on jo sosiaalinen kysymys, mutta ei tässä pitäisi keskittyä vain lainsäädäntöön, jota hoidetaan täällä valiokunnassa, vaan kysymys kuuluu, mitä kaikkea muuta siihen kuuluu. Voidaan mennä pidemmälle kaiken kaikkiaan on myös sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanosta ja kyllä ympäristö- ja sosiaalikysymykset siihen kuuluvat. Kyllä me varmasti pääsemme yksimielisyyteen. No sitten toinen asia. Eli tämä tarkistusten toinen jättöpäivä 6.12. ja me olemme ehdottaneet, että tapaamme komission jäsen Barnierin kahden viikon kuluttua ja ehdotamme tätä lainsäädäntömietintöehdotusta. Katsotaan, mitä komissio sanoo ja sitten jouluna me näemme, miten tästä jatketaan ja sitten voimme myös sopeuttaa tämän tähän Euroopan taloudelliseen ohjausjaksoon. Um, Ymmärtääkseni ehdotat nyt, että me kutsumme että pyydämme kommentteja ja tarkistuksia tähän sisämarkkinaraportin ja vuosittaisen kasvuselvityksen sisältöön ainakin siis osioon No, tämä taas saataisiin 6. joulukuuta. Ja toivottavasti varjot sitten myötävaikuttavat tähän, että myös poliittiset ryhmät voivat asiasta neuvotella. Ja me tulemme konsolidoimaan nämä paperit sitten yhteiseksi keskusteluksi komissaari Barnierin kanssa valiokunnassa, tai sitten me pidämme erillisen tapaamisen hänen kanssaan, eli he tuli varsinaisen kokouksen. Kiitoksia kovasti kaikille. Näin päätämme tämän valiokunnan kokouksen ja myös julkisen kuulemisen verkossa. Ja seuraava kokous on 18. 19. joulukuuta, jolloin me äänestämme julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä. Paljon kiitoksia tästä aamupäivästä. Tapaamme sitten sisäisessä kokouksessa, suljetussa kokouksessa kello 15 ja käyttöoikeussopimuksesta. Paljon kiitoksia kuulemiin.